komission luettelo komission kannasta näistä tarkistuksista on annettu parlamentille. Kollegis. Kiitoksia paljon arvoisa komissaari ja myöskin kollegat, jotka käyttävät puheenvuorot. Sitten siirrymme suulliseen kysymykseen, joka koskee Euroopan unionin tilastotietojen laatua ja komission tarkastusvaltuuksien lisäämistä Eurostatin kautta. Annamme puheenvuoron ensimmäiseksi edustaja Otmar Karasille. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Herr Präsident, Herr Kommissar puhemies, komission jäsen Olli Rehn, hyvät naiset ja herrat. Tämänpäiväinen keskustelu on hyvin tärkeä poliittinen signaali siitä, että Euroopan parlamentti on mukana. Tämä on merkki päättäväisyydestä ja tällä suullisella kysymyksellä haluamme äh, olla mukana äh, unionin tilastotietojen äh, laadun parantamisessa – sen vuoksi me haluamme omalla päätöslauselmallamme osoittaa, että Euroopan parlamentti on riippumaton Eurostatin toiminnasta. Tämä on välttämätöntä. Tämä on ensimmäinen reaktio Kreikan tapahtumien jälkeen. Samanaikaisesti meidän ei tule unohtaa, että neuvosto vuonna 2005 hylkäsi komission jäsen Almunian viiden kohdan toimintasuunnitelman ja sen vuoksi komissiolla ei ole välttämättömiä ja tarvittavia välineitä toimia. Me olisimme jo kauan sitten voineet toimia, meidän olisi pitänyt toimia ja sen vuoksi kehottaisin komissiota ja neuvostoa huolehtimaan siitä, että on poliittista tahtoa saada aikaan sellainen väline, jota me tarvitsemme niin, että euro ei perustu ainoastaan valuuttaunioniin, vaan myös talousunioniin. Ja neuvostoa pyytäisin olemaan blokeeramatta, ei estämään, ei epäröimään, vaan antamaan välittömästi komissiolle tämän mahdollisuuden. Hyvät naiset ja herrat, me haluamme myös tietää, onko tehty tutkimuksia siitä, missä mentiin vikaa viime vuosina Eurostatissa tai ja jäsenvaltioissa. Tämä on mahdollista vain, jos me saamme selkeän analyysin, silloin me voimme tietää, mitä korjauksia ja täydennyksiä meidän täytyy tehdä. Mitä Euroopan parlamentti haluaa? Me haluamme riippumattomuutta, me haluamme vertailevuutta, tilastojen vähimmäistandardeja, ja viranomaisten yhteistyötä ja yhteistyötä myös EKPn kanssa. Me haluamme, että kaikki tiedot voidaan tarkistaa ja Eurostatin täytyy aina välittömästi voida todistaa tilastojen oikeellisuus. Me haluamme toimivaltuuksien laajentamista, koska me haluamme, että tämä koskee kaikkia eri tasoilla. Me haluamme aukotonta yhteistyötä ja me haluamme vahvistaa koordinointitehtäväämme. Ja haluaisimmekin tietää komissiolta ennen kuin päätämme oman mietintömme, onko kaikki se, mistä neuvoston kanssa neuvoteltu, riittävää, mikäli ei, Onko se minimi lähtökohta? Millä tavalla tehdään sitten jatkotoimia? Millä tavalla otetaan seuraavia askelia esimerkiksi toimivaltuuksien laajentamisessa? Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Sharon Bowles. Kiitoksia. Talous- valiokunta on johdonmukainen ja yhtenäinen näkemyksessään siitä, että eurostatia täytyy vahvistaa. Ja olemme jo pitkään pyrkineet saamaan aikaan laadukkaampia tilastotietoja. Me tiedämme tilanteen. Aivan kuten Karas jo sanoi, niin vuonna 2005 neuvosto ö, toimi häpeällisesti. Se peitti maiden velkaongelman ö, piileksi vakaus, va, vakaus- ja kasvusopimuksen takana. Ja kun otetaan huomioon tällainen menneisyys, niin täytyy saada luottamus takaisin. Luottamuksen puuttuminen johtuu siitä, mitä viime aikoina on tapahtunut. Jäsenvaltioiden on täytänyt kaivaa kuvettaan. ECOFIN neuvoston puheet eivät ja sanat eivät riitä. Piakkoin me saamme tilintarkastustoimivaltoja Eurostatillekin. Tämä on erittäin tärkeää, koska vain sen avulla muut taloudellisen valvonnan suunnitelmat voivat toteutua. Meidän täytyy saada Äh, väline, jonka avulla voimme äh, pitää huolen siitä, että lupauksista pidetään myös kiinni. Me haluamme voida toimia ajan tasaisella tavalla. Haluamme myös saada tietoja kansallisista äh, tileistä. Eurostatin tietojen täytyy olla riittäviä ja päivitettyjä. Aiemmin tilintarkastus toimivaltoihin on asetettu ehtoja, jotka ovat kaivaneet kuoppaa mahdollisuuksillemme toimia ajan tasaisella tavalla ja etuajassakin. Eurostat ei ole toistaiseksi voinut tehdä niin sanottuja meteorologisia vierailuja. Totta kai resursseihin täytyy kiinnittää huomiota silloin, kun on tarve siihen, mutta tutkimuksia täytyy tehdä jo siinä vaiheessa, kun epäillään väärinkäytöksiä, ei vasta sen jälkeen, kun väärinkäytöksiä on tapahtunut. Meidän täytyy myös pohtia, pystyä tarkistamaan, että toimet ovat riittävän, nor, riittävästi normien mukaisia, niin että minkäänlaisia ö, tilien peukalointia ei saa tapahtua. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro komissaari Olli puhemies arvoisat jäsenet ensinnäkin kiittäisin edustajia Karasia ja Bowlesia ja muitakin siitä, että he ottivat esille tämän hyvin tärkeän aiheen, joka koskee tilastotietojen laatua ja Eurostatia. Ja toivottaisin tervetulleeksi myös sen tuen, jonka mietintöluonnoksessanne esititte komission ehdotukselle koskien koskien liiallista alijäämämenettelyä käsittelevää muutosehdotusta. Tämä on aivan ensimmäinen lainsäädäntöehdotus, joka tulee Parosson toiselta komissiokollegiolta helmikuussa ja se pian hyväksyttäneen. Ja sitten se on meillä arsenaalissamme mukana. Me olisimme tarvinneet sen jo pitkän aikaa sitten, kuten Rova Bols edellä totesi. Alkuperäinen ehdotus tehtiin jo vuonna 2005, mutta silloin se torjuttiin jäsenvaltioiden toimesta. Mutta ajat ovat muuttuneet ja nyt meillä on laaja kannatus ehdotuksellemme myöskin neuvostossa. Mitä tähän ehdotukseen tulee, niin yleinen lähestymistapa, josta ECOFIN-neuvostokin päätti 8 kesäkuutta viime viikolla vahvistaa sen, kuinka tärkeää on taata korkeatasoiset tilastotiedot koskien alijäämätietoja ja velkatilannetta. Ja se tunnustaa komission Eurostatin roolin sitä tarkoitusta varten. Tämä viimeisteltävänä oleva ahdetus, asetus palvelee komission perimmäistä tarkoitusta, nimittäin se, että sitä, että Eurostat saisi lisää tarkastusvaltuuksia silloin, kun on olemassa merkittäviä ongelmia tai riskejä sen suhteen, mitä kvalitatiiviset tiedot osoittavat. Ja sen takia komissio voi hyväksyä kompromissitekstin. Komissio aikoo ryhtyä vielä lisätoimenpiteisiin vahvistaakseen Eurostatin valtuuksia välittömästi omistetaan aiheelle henkilöstövoimavaroja pääasiassa Eurostatin sisäisillä siirroilla. Jäsenvaltioissa käydään vierailulla useammin kuin nykyisen EDP-dialogin puitteissa on totuttu tekemään. Komissio varmistaa myös, että tilastoja laaditaan useampien tietolähteiden pohjalta asetuksen nojalla. Jos tulee poikkeustilanteita, joissa on erityisriskejä liittyen tietojen laatuun, niin Eurostat käyttää kaikkia valtuuksiaan uusien sääntöjen nojalla, pitäen sisällään myöskin tietenkin tilintarkastus- ja kirjanpitovaltuudet. Ja sitten vielä lopuksi sanoisin muutaman sanan Kreikasta tästä ajankohtaisesta aiheesta. Ehkäpä käytän minuutin aikaanne siihen vielä. Kuten hyvin tiedetään, komissio on ryhtynyt syvälliseen, huolelliseen tarkastelutyöhön Kreikan tilastotietojen suhteen, ja se on kestänyt jo monta vuotta. Ja tuleva asetus pitäisi olla sellainen, että se lieventää tulevia ö, tilastotietojen mahdollista vilpillistä käsittelyä ja siitä koituvia uhkia. Aivan viime aikoina Kreikkaa on koskenut, ovat koskeneet uudenlaiset tapahtumat esimerkiksi. Uh, I must say I have discussed this also with my colleague uh, Michel Barnier. Barnierin kanssa ja komission puheenjohtajan kanssa keskustelimme tästä viimeaikaisesta obligaatiokysymyksestä. Ja täytyy sanoa, että tämän päätöksen ajoitus on sekä yllättävä ja myöskin epäonnekas, koska kun Kreikan ja komission ja Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuuttarahaston välillä tällä hetkellä juuri neuvostellaan laajamittaisista yhteistyökehyksistä. Kun Kreikka nyt on päättänyt uudistaa tilastojärjestelmäänsä ja palauttaa palauttaa ja pyrkii palauttamaan kestävän pitkäaikaisen kasvun, niin tällainen ö, uusi kehityskulku on ristiriidassa tämän obligaatiopäätöksen kanssa. Ja tämä nostaa esiin jälleen kerran luottoluokituslaitosten roolin talouden valvontajärjestelmässä. Tällaiset päätökset ja muutkin, muutkin päätökset tullaan ottamaan, ottamaan huomioon komission päätöksissä, jotka koskevat luottoluokituslaitoksia ja tulevina kuukausina tulemme tarkastelemaan erityisesti ö, toimivaltakysymyksiä, kompetenssikysymyksiä tällä sektorilla ja myöskin metodologiaa ja eturistiriitoja koskevia kysymyksiä. Ja erityisesti pureudumme tähän maksaja ja liikkeelle laskija malliin. Ja sitten aivan lopuksi puhemies toteaisin, että on ehdottoman tärkeää, että meillä on tarkkaa ja luotettavaa tilastotietoa kansallisista valtion tileistä, koska se on yksi tehokkaasti ja kunnolla toimivista talousliiton kulmakivistä, kuten myöskin edellä edustaja Karas totesi. Ja sen takia tämä muutos Eurostatin toimivaltuuksiin on olennainen osa taloudellisen talouden valvonnan parantamistoimia, joka todellakin on Euroopan laajuisesti välttämätön tavoite. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsenelle ja sitten on puheenvuoron edustaja Shiknuluunalle. Kaksi minuuttia. <clears throat> Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Olen iloinen siitä, että komissio on esittänyt, esittänyt lainsäädäntöehdotuksia Eurostatin pönkittämiseksi. Ekon tällä hetkellä tarkastelee asiaa. Koko asia on eurovyöhykkeen kriisin taustalla. Ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö tulisi olla laajempia toimivaltoja myös jäsenvaltioiden tarkastuksien te- tekemiseksi. Mutta tämä ei vielä riitä tarvitaan myös ö, valtiovarainministereiden ja kansallisten tilintarkastajien yhteistyötä. Tulisi myös voida puuttua ö, ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen kanssa ö, tarkastuksiin. Toiseksi, tarvitsemme yhteisen kirjanpitojärjestelmän, jota kaikki jäsenvaltiot käyttäisivät, joka perustuu standardoituihin kansainvälisesti hyväksyttyihin tilintarkastusmetodeihin, jotka myös jäsenvaltiot, komissio ja parlamentti hyväksyvät. Tämän tulisi päteä paitsi rahoituskertomuksiin, joita komissiolle annetaan, myös niitä tulisi käyttää jäsenvaltioiden julkisella sektorilla. Eurovyöhykkeen luomisen jälkeen kymmenen vuotta on kulunut ja me olemme huomanneet näitä perusvirheitä järjestelmässä, jotka aiheuttavat paljon hallaa nämä virheet olemme jättäneet huomiotta, koska euro on ollut niin menestyksekäs ja luonut aiheetonta turvallisuuden tunnetta. Meidän pitää pitää huoli siitä, että jatkossa markkinat luottaisivat hallitusten ja taloudellisten toimijoiden ennusteisiin. Siksi kehoitan, kehotan komissiota tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta näihin asioihin puututaan kiireellisesti. Kiitokset edustaja Sikluunalle ja sitten minuutin puheenvuoro eh, edustaja Gularille. President. Puhemies, kiitoksia komissaari. Niin, eurovyöhykkeen tämänhetkinen eh, kriisi ei tietenkään johdu ainoastaan tilasto eh, siis Eurostatin toiminnasta, mutta se on kuitenkin johtanut siihen, että Euroopan unionin uskottavuus on kärsinyt. Tämä on erittäin suuri ongelma. Se liittyy siihen, millä tavalla Euroopan unioni toimii. Hallitukset ovat ähm, antaneet kaikenlaisia lupauksia kansalaisille, ovat luvanneet, että äh, kriteereitä äh, syynätään pilkulleen, pilkun tarkasti. Mutta kuitenkin samat hallitukset ovat evänneet Eurostatilta riittävät välineet tehdä työtään hyvin. Ja tämä tietenkin on karhun palvelus koko Euroopan unionille. Me tuemme tätä päätöslauselmaa, joka vaatii, että komissio ja Eurostat saavat riittävästi tarkastustoimivaltoja ja että otettaisiin käyttöön yhtenäiset standardit. ei vielä riitä, että luvataan olla tiukkoja tietojen keruussa. Jos Euroopan kansalaiset eivät luota Euroopan unionin niin Euroopan unionin menettää kasvonsa. Kiitos. La Kiitoksia Obermeier. Yksi minuutti. President. Kiitos puhemies keskusteluja Eurostatin toimivaltuuksien laajentamisesta ei käsittele tätä ongelmaa oikein. Ei koskaan saa tapahtua niin, että jäsenvaltio muuttelee eh, budjettitietojaan ja vuosia elää ylitse eh, varojensa. Et sen vuoksi nämä tiedot on aina tarkistettava. Ja eh, me emme voi tässä lähteä vähentämään jäsenvaltioiden toimivaltuuksia. Näitä ongelmia täytyy käsitellä toisella tavalla. Sosiotaloudelliset rakenteet jäsenvaltio, jäsenvaltioittain eroavat toisistaan huomattavasti ja sen vuoksi EU, Eurostatin täytyy tämäkin myös ymmärtää koska esimerkiksi työllisyys Lontoossa on eri asia kuin työllisyys Pariisissa, koska kriteerit pitäisi selkeyttää kunnolla sosiotaloudelliset äh, todellisuudet ovat erilaiset myös euromaissa ja ei-euromaissa. Meidän täytyy tehdä enemmän niin, että euroalueen maiden eh, tilastotietoja voidaan verrata kunnolla toisiinsa. Ja kiitoksia edustaja Porimata. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies ja komissaari. Ensinnäkin haluaisin ilmaista täyden tyytyväisyyteni kommenttiin, jonka esititte edellä koskien epärehtiä päätöksentekoa eilen joka koski luottoluokituslaitosten Kreikan luottoluokituksen laskua. Nämä päätökset olivat täysin väärään osuneita. Me olemme aivan oikeassa siinä, että arvioimme tilanteen nyt uudestaan. Kyseessä on myöskin taloudellinen itsemääräämisoikeutemme ja on tärkeää, että perustetaan myöskin eurooppalainen luokituslaitos. Tai niin. Ja tilastotietojen laatu ja Eurostatin toimivaltuudet ovat tärkeä kysymys. Tiedämme, että Kreikkaan katseet nyt kohdistuvat ja kreikkalaisena jäsenenä en nyt ole iloinen siitä, että Kreikkaa pidetään nyt tällaisena huonona esimerkkinä, mikä pitäisi välttää. Ja kuten komissario edellä totesi, Kreikka ja tämän hetkinen Kreikan hallitus ensimmäisenä tunnusti tämän ongelman ja ryhtyi välittömästi tiukkoihin korjaamistoimiin. Ensinnäkin kansallinen tilastolaitoksemme uudistettiin. Siitä tehtiin erillinen elin, parlamentista riippumaton elin, ja tällä, elin, ja tällä pystyttiin varmistamaan se, että vastuut jakautuisivat selkeästi, tiedettäisiin kuka on vastuussa mistäkin. Tässä on mennyt jonkin aikaa ja Euroopan tasolla on asioita lykätty ja tiedonkulussa oli ongelmia äh, koskien tietoja, joka olisi pitänyt olla jo 2005 käytettävissä. Seuraavaksi äh, Stojanov. Äh, niin, hyvä komission jäsen. Te komissio ilmoitti viime viikolla, että Eurostat saisi erityisiä tarkastustoimivaltoja Bulgariassa suoritettavia tarkastuksia varten. Valitettavasti komissaari Rehn ei kertonut, minkä vuoksi tällaisia tarkastuksia pitäisi Bulgariassa suorittaa. Konkreettinen kysymys, mitkä olivat ne kriteerit, joiden vuoksi juuri Bulgaria otettiin tähtäimeen Miksi Bulgariaa pidetään epäluotettavana tilastollisesti, vaikka se on Balkanin maista kaikkein vakain? Täytyy myös muistaa, mitä komissio kirjoitti Bulgariasta laajenemisraporteissa. Mitä Kreikkaan tulee, ongelma on todellakin. Mutta ei se vetele, että te nyt syytätte Bulgariaa. Tämähän saattaa vaikuttaa Bulgarian luottokelpoisuuteen. Kiitos puhemies. On olemassa sekä helppoja toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä, jotta voidaan luoda taloudellista vakautta EU-hun. Yksi helpoimmista, mutta tärkein tehtävä on se, että parannetaan taloudellisen tilastotiedon tasoa se on alue, jossa on täysin mahdollista ja nopeasti saada aikaan selkeitä parannuksia. Sen vuoksi pidän hyvänä näitä positiivisia signaaleita, joita sekä komissio että neuvosto ovat osoittaneet. Toivon, että nopeasti voisimme sopea tehokkaista toimintapaketeista, joka parantaa tilastojen laatua paremmaksi. Meidän tulee myös vahvistaa Eurostatin toimivaltuuksia. Eurostatin tulee jatkossakin tehdä yhteistyötä kansallisten tilastojen laatijoiden kanssa, mutta hierarkian ja päätöksen tason on oltava selkeämpää. Eurostatin voi, sen täytyy voida vaatia saada tietää suoraan kansallista dataa ja sen täytyy myös voida käyttää tiettyjä sanktioita, kuten erityistarkastuksia, mikäli laatu ei ole tarpeeksi hyvää. Jotta tilastot olisivat parempia, vaaditaan suurempia resursseja. On tärkeää, että me näemme sen, että parempi laatu vaatii myös suurempaa panostusta. Meillä täytyy olla suunnitelma Eurostatille, sen kapasiteettia täytyy laajentaa ja meidän täytyy huolehtia siitä, että budjetissa on mahdollisuus lisätä tätä kapasiteettia. Minua huolestuttaa, että tilasto ei ole, tilastotiede ei ole ollut mikään prioriteetti loppukeskusteluissa. Minä toivon todellakin, että lisäpanostuksia saadaan aikaan aikaiseksi. Kiitoksia. Sitten alkaa ilman puheenvuoropyyntöjä osuus ja euro. Ensimmäiseksi edustaja Moltz. Me tiedämme, että kysymys on nimenomaan siitä, että tilastotietojen laadussa on ollut puutteita, joka on johtunut myös siitä, että on ollut paljon ongelmia budjeteissa. Sen vuoksi äh, tämä on tärkeä asia. On erittäin vaikea tehdä päätöksiä siitä, millä tavalla toimitaan. Sen vuoksi me tarvitsemme tällaista kontrollimekanismia niin, että äh, nämä kansalliset tiedot voidaan oikeaan aikaan myös tarkistaa. Kreikan vastais, Kreikkaa vastaavia tilanteita ei saa enää koskaan koskaan tapahtua niin, että väärennettyjen tietojen pohjalta tehdään päätöksiä. Me tarvitsemme myös rangaistuskeinoja niitä valtioita kohtaan, jotka tietoisesti antavat vääriä tietoja. Sen vuoksi meidän täytyy toimia nyt nopeasti. Kysymys ei ole nyt siitä, että lähdetään puuttumaan jäsenvaltioiden budjettioikeuksiin, vaan kysymys on vain oikeista tiedoista. Konsari. Ja sitten Arvoisa puheenjohtaja, minusta komissiota on syytä kiittää siitä, että asioissa on edetty näinkin nopeasti. Vielä muutama kuukausi sitten pidettiin esimerkiksi

Ja la parola ora. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi komissaari Reenille vastauspuheenvuoro. Ja olkaa ystävällisesti hieman hiljempaa siellä salissa. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Arvoisat jäsenet, kiittäisin teitä aivan ensimmäiseksi hyvin sisältörikkaasta keskustelusta ja tuestanne tälle esitykselle, jolla vahvistetaan Euroopan, e- statin toimintavaltuuksia. Ja täytyy sanoa, että olen samaa mieltä Rova Jaakonsaaren kanssa siitä, että nyt olemme nähneet todellisen muutoksen, kulttuurisen muutoksen asenteissa talouspolitiikan koordinointia kohtaan Euro- Euroopassa tässä viime kuukausien aikana. Ja tämän ehdotuksen hyväksyminen on yksi niistä kulmakivistä, jolla vahvistetaan talous- ja rahaliittoamme. Lukuisia asioita ja otettiin esille koskien Kreikkaa ja Bulgaariaa ja haluaisin selventää ja vastata joihinkin kysymyksiin, joita tänään käsiteltiin. Kreikasta en nyt käy koko tämän saagan pitkää kaarta läpi. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että ei ole rehtiä, että enää Kreikkaa jatkuvasti pilkataan ja sormella osoitellaan, koska Kreikka on nyt hyvällä toipumisen polulla. Siksi se ansaitsee tukea ja rohkaisua eikä sormella osoittelua. Mitä tulee tilastollisiin uudistuksiin, niin teemme yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa. Olemme suorittaneet lukuisia vierailuja tämän talven ja kevään aikana. Ja olemme sopineet ihan viime aikoina toimintasuunnitelmasta, jonka tehtävänä on lisätä Kreikan tilastojärjestelmän tehokkuutta ja parantaa Kreikan taloustilastoja. Bulgariasta toteaisin, että huolemme liittyvät pääasiassa kahteen budjettiennuste aspektiin. Luotan, että ainakin Euroopan parlamentin bulgarialaisjäsenet kuuntelevat nyt näitä selvennyksiä, joita tässä pyrin tarjoamaan Bulgarian liiallista alijäämämenettelyä koskevaan, koskeviin kysymyksiin ja tilasto, tilastointiongelmiin. Ensinnäkin komissio ihan vasta viime aikoina ja jälkikäteen sai tiedon Bulgarialta siitä, että se oli uudelleen tarkastelemassa budjettiaan, joka oli ollut ristiriidassa perustamissopimuksen velvoitteiden kanssa. Toiseksi meillä ei ole tietoa siitä, miksi Bulgaria on tarkastellut uudelleen tämän vuoden 2010 vuoden suunnitellun budjetin jossa oli 3,8 prosentin alijäämä, joka nyt sitten ihan viime viikoilla muutettiin. Ja tilannehan on makrotalouden tilanteenkin huomioon ottaen jopa parantunut. Komissio ei ole tällä hetkellä siinä tilanteessa, että se voisi arvioida Bulgarian budjettisuunnitelmia tämän vuoden osalta. Eurostatin suunniteltu missio Bulgariaan tämän vuoden toisella puoliskolla ei ole sellainen, jossa käsiteltäisiin niitä eroja ja kysymyksiä, jotka koskevat 2010 tilannetta. Tämä ei ole tilastollinen kysymys. Sen sijaan Eurostat kes- tulee keskittymään niihin mahdollisiin riskeihin, jotka liittyvät tiedon toimittamiseen liiallisesta alijäämän menettelystä vuodelta 2009 koskien aikaisempiin asian liittymättömiin val, valtion tai hallituksen tekemiin sitoumuksiin. Ja olen kiinnostunut tietämään tarkemmin Bulgarian markkinatilanteesta. Bulgarian viranomaisilta saatujen tietojen perusteella sisäinen budjettitilintarkastus tullaan saamaan valmiiksi vasta kesän puolivälissä – ja tuon tarkastuksen tuloksia käytetään sitten Eurostatissa EDPn vierailun yhteydessä Bulgaariaan. Riippuen siitä, kuinka nopeasti tämä päivitetty asetus hyväksytään, joka antaa siis Eurostatille suuremmat tarkastusvaltuudet, niin Eurooppa voi mahdollisesti näitä valtuuksiaan käyttää tarpeen mukaan työssään Joten hyvät naiset ja herrat, jälleen kerran kiittäisin teitä mielenkiinnostanne ja erityisesti vahvasta ja laajasta tuesta ehdotuksellemme, joka on aivan ensimmäinen lainsäädäntöehdotus, joka tulee Barroson toiselta komissiolta. Ja sen hyväksyminen on todellakin välttämätöntä, jotta talous- ja rahaliitto voi tehokkaasti Euroopassa toimia. Kiitoksia. Kiitoksia komissaarille kiitoksia myöskin kärsivällisyydestänne meidän, meitä kohtaan, koska me emme täällä ollenkaan kuunnelleet teitä tarpeellisella mielenkiinnolla ja tarkkuudella. On harmillista ja pyydän anteeksi, että täällä on sellaisia taputuksia ja mielenilmauksia, joilla ei ole mitään tekemistä täällä käsiteltävien asioiden kanssa. Tässä vaiheessa keskustelu päättyy ja äänestykset järjestetään huomisaamulla ja nyt sitten pidämme kahden minuutin tauon ja sen jälkeen alkavat äänestykset. Przewodniczący! Do you want to say something? Koleżanki i koledzy, uh, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat. Please, please take your... Olkaa hyvät ja istutukaa. Uh,